toimia, joita toteutamme tässä. Ja nyt palautan nämä kaksi minuuttia, jotka vein tuossa äsken. Kiitoksia. Mm. Erinomaista. Kiitos. Rouva komission jäsen, keskustelu tästä esityslistan kohdasta on näin saatu päätökseen. Siirrymme esityslistalla eteenpäin. Rouva Nikolain mietintö, naisten tilanne sodissa Esittelijä saa puheenvuoron neljäksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Domnule președinte, doamnă comisar, stimați uh, colegi, nu cred că voi reuși să epuizez... Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, en varmaan pysty kannattamaan koko min- mietintöä neljässä minuutissa, mutta kävisin kuitenkin läpi joukon kysymyksiä, jotka ovat elintärkeitä. Mietintäni valmistuu oikeaan aikaan. Primitiiviset yhteiskunnat keksivät raiskauksen sodan käynnin keinona, ja silti sitä käytetään yhä osana sodankäyntiä. Se on siis ajankohtainen aihe, jonka sosiaaliset vaikutukset ovat merkittävät, ja se vaikuttaa siihen, miten valtiot toimivat. Ajatellaanpa Kongon konfliktia esimerkkinä. Siellä tapahtuu noin 16 raiskausta päivässä. Me emme ole mitenkään tätä ongelmaa kyenneet poistamaan. Mietinnöstä käy selväksi, että meidän on lähestyttävä aihetta sukupuolten tasa-arvoon ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien näkökulmasta – niin, että miehet ja naiset toimivat samanarvoisesti kumppanuudessa, konfliktien ehkäisyssä, rauhan yl- ylläpitämisessä ja konfliktin jälkeisessä jälleenrakentamisessa. EU on pyrkinyt ottamaan päättäväisiä askeleita tämän ongelman vastaisessa toiminnassa, mutta jäsenvaltioissa ainoastaan kymmenellä jäsenvaltiolla on tähän liittyvät omat suunnitelmassa Vain viisi maata on kehittämässä niitä. Eli me olemme, me emme ole saavuttamassa itsellemme asettamia tavoitteita. EUn ulkosuhdepalvelut ovat äh, mahdollisuus tarttua näihin ongelmiin. EUn delegaatiot, jotka työskentelevät konfliktien ratkaisussa, niissä pitäisi olla naisia osallisina, sillä naisilla voi olla arvokas panoksensa kestävään yhteiskuntarauhaan saavuttamisessa. Oikeudenmukaisuutta ja rauhaa ei voi toisistaan erottaa. Rankaisemattomuus on ilmiönä olemassa. Kansainvälisen tuomioistuimen käyttäminen on tärkeä keino ongelman ratkaisemiseksi. Meidän täytyy löytää mahdolliset oikeudelliset keinot niin, että sotarikoksiin syylliset saadaan oikeuden eteen. Muussa tapauksessa uhreja syyllistetään ja rankaisemattomuus lisää tällaista tunnelmaa. EU ja YK pitäisi täytäntää täytäntöönpanna päätöslauselma 1916 ja EU e pitäisi tukea YKta taistelussa tätä ongelmaa vastaan. ja EUn osoitettavaa vahvaa sitoutumista äh, naisten oikeuksien takaamiseksi turvallisuuskriiseissä. Jäsenvaltioiden sotilaallisten rakenteiden organisaatioiden täytyy ottaa huomioon sukupuolin näkökulma. Etenemisen pitäisi edetä ansiotensa mukaan. Ja on paljon naisia armeijassa, joilla on meritti edetä armeijassa ja jäsenvaltioiden pitäisi ottaa se puolustusvoimien puolustusvoimiensa suhteen. Ja nyt en kykene tässä ajassa kattamaan koko mietinnön alaa, mutta haluaisin nyt kiittää kaikkia varjasittelijöitä, kaikkia ryhmiä, kaikki, jotka ovat kanssani työtä tehneet. Kiitos, rova esittelijä. Meillä on jälleen puheenvuoropyyntöjä enemmän kuin mitä voimme puheenvuoroja myöntää. Jälleen puheenvuoroja myönnän niille, jotka eivät niitä vielä ole saaneet ja mielellään tietenkin myös sukupuolten tasa-arvo ottaa huomioon. Rouva Matera. Puhemies, onnittelen teitä varapuhemieheksi valinnasta ja onnittelen kollega Nikolaita tästä erinomaisesta mietinnöstä. Äh, on erittäin tärkeää, että taataan naisten turvallisuus, jotka äh, päättävät lähteä äh, ammattitoimiin sota aikoina. Useissa armeijoissa äh, harjoitetaan joukkoraiskauksia ja myöskin ihmiskauppaa sotataktiikkana ja naiset ovat tässä uhreina. Tällaiset äh, toimet, joita ei voida hyväksyä, niillä on äh, vakavia fyysisiä ja psykologisia vaikutuksia näihin naisiin ja heidän perheisiin. Täytyy paremmin rankaista näitä rikollisia toimia. Rankaisemattomuus ei voi olla neuvottelukohde, eikä meillä voi olla rauhaa ilman oikeutta. On tärkeää lisätä naisten osallisuutta rauhan prosesseissa ja turvallisuustoimenpiteiden määrittelyssä. Kiitoksia puhemies. Kiitos, rouva kollega. Seuraavaksi puheenvuoron saa rouva Vlasikova-Benova, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Viime vuosikymmeninä on saatu aikaan hyvin vähän edistystä tällä alalla. Joissain tapauksissa on otettu käyttöön kiintiöitä ja naisten osuutta eri toimielimissä on saatu näin lisättyä, mutta naisten osallistuminen rauhanneuvotteluihin on hyvin pieni, kymmenisen prosenttia. Kuitenkin naisten rooli välittäjinä voi olla hyvin merkittävä. Ajatellaan vaikkapa naisten kulttuurivaihtoa tai paikallistason työtä esimerkiksi eri stereotypioiden päihittämiseksi. Naisten toimia ei ole arvostettu kylliksi, ne on nähty hiukan toisarvoisena ja sitten paikallisia tapoja on käytetty tekosyynä eri toimille ja jopa rikoksille. Siksi tämä tulisi kyllä ottaa huomioon. Rauhan rakentamisessa tämä olisi äärimmäisen tärkeää. Kiitos. Kiitos teille, rouva kollega. Ja seuraava puhujamme on herra Romeva Rueda. Yeah, thank you, Chair. Uh, I think this is a crucial issue. Kiitos puhemies. Tämä on kyllä hyvin tärkeä kysymys paitsi siksi, että naisten rooli on merkittävää sodan uhreina myös siksi, että naisilla voisi olla merkittävä rooli rauhan rakentamisessa, yhteiskunnan jälleenrakentamisessa ja tiettyjen toimintamallien ja toimintatapojen muuttamisessa, tapojen, jotka ovat sotaan johtaneet tämä olisi mielestäni tärkeä asia, jota meidän tulisi korottaa paitsi tekstissämme, myös 13.25 ja 18.20 päätöslauselmissa YKlta. Siksi on tärkeää, että Euroopan unionilla on erityisedustajansa, niin kuin täällä on todettu. Tämä tarjoaisi valtavan mahdollisuuden Euroopan unionille nostaa aihe ulkoisen ulottuvuuden keskiöön. Tämä ei ole mikään pikkuasia ja tämä on valtava mahdollisuus, johon meidän tulisi tarttua. Kiitos. Sneaks. Kiitos kollega. Seuraavaksi rouva äh, Cheskova. Vážený pane předsedo. Äh, Puhemies. Naiset tyttöihin kohdistuvat hirvittävät rikokset aseellisissa konflikteissa ovat selkeä esimerkki siitä, että heidän oikeuksiaan ei kunnioiteta. Seksuaaliväkivalta, esimerkiksi raiskausten ihmiskaupan ja muun seksuaalisen hy- hyväksikäytön muodoissa ovat asioita, jotka yhä esiintyvät aseellisissa konflikteissa kautta maailman. Me emme, emme voi hyökätä tällais, hyväksyä tällaisia hyökkäyksiä ihmisoikeuksia ja ihmisten kunnioitusta kohta. Meidän täytyy luoda käyttäytymissäännöt sotilaallisia konflikteja varten täytyy tehdä selväksi, että naisen kohdistuva väkivalta on rikos, josta pitää joutua syyttämiseen. Täytyy tehdä selväksi, että naisen kohdistuva väkivalta konflikteissa ja pakolaisleireillä on jotain, toimiva hyväksi. Meidän täytyy myöskin ajatella naisten roolia kansainvälisissä delegaatioissa ja kaikissa rauhan ponnisteluja tukevissa organisaatioissa. Kiitos. Kaksi puheenvuoropyyntöä vielä ehdimme tässä ottaa vastaan Rovan Nedelecevaa. Toivon, että nimi meni oikein. Minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitos, puhemies. Kahden ensimmäisen maailmansodan aikana naiset menettävät miehensä ja poikansa rintamalle. Ja nyt naiset ovat konfliktejen suuria uhreja ja joutuvat sitmään paikaltaan. He ovat vankeja, heitä raiskataan. Olen iloinen, että parlamentti vihdoinkin ilmaisee selkeästi, että naisikohdistuvan väkivaltaa pitää kohdella käsitellä sotarikoksena ja haluan onnitella Rova Nikolaita. Eh, Uhrin kannalta seuraukset ovat kahdenlaisia, fyysisiä ja psykologisia. Tällaisella väkivallalla on myöskin laajempi vaikutus. Sillä on vaikutus myös miehiä, jotka eivät ole kyenneet suojelemaan naisia. Sillä on vaikutus lapsiin ja Eli valitus siirtyvät sukupolvesta toiseen ja pidän tervetulleena kaik- mietinnässä, kaikkien mietinnässä esitettyjä ratkaisuja. Naisilla on roolinsa konfliktien ratkaisussa ja dialogissa rauhan puolesta. Heillä on konfliktien sotilaisessa ja siviiliratkaisussa. Ja naisilla täytyy olla eristys, erityisedustus myöskin tämän alueella. Voisimmeko ajatella tällaisen <clears throat> er-, erityisedustajan postin luomista naisten ja lasten edustamiseksi konfliktitilanteissa. Luhan, bitte für ein... Ja vielä viimeiseksi herra Luhan, yksi minuutti, olkaa hyvä. Um, și Comisia de äh, Securitate și Apărare este foarte preocupată de acest subiect. Ähm, Myöskin puolustuksen äh, alivaliokunta on hyvin huolestunut. Tästä olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Naisiin kohdistuva äh, väkivalta sodassa on asettava syytteen alaiseksi rangaisematta rangaistamattomuus ei ole mikään ratkaisu. Valitettavasti naisiin kohdistuvaa väkivalta käytetään sotilastaktiikkana näinä päivinä ja valitettavasti liian usein tällaisista tapauksista ei raporteida eikä niitä viedä oikeuden eteen. Ulkosuhdehallinnon täytyisi määritellä erityistarkkailija naisten suojelemiseksi konfliktialueilla niin, että voidaan varmistaa, että naisia voidaan suojella kaikenlaiselta seksuaaliselta väkivallalta tai muuta sukupuoleen kohdistuvalta väkivallalta. Kiitos. Kyllä, minä näin teidät, äh, mutta valitettavasti meillä ei ole aikaa joudumme tekemään tässä tiettyjä valintoja. Jos voisimme myöntää kaikille puheenvuoron, niin täysistunto kestäisi huomattavasti pidempään, mutta tällaista vapautta meillä ei ole. Tämä on hyvin tärkeä aihe luonnollisesti, mutta ehkäpä Rova Schreble nyt nopeasti voimme antaa teille vielä puheenvuoron valitettavasti kaikki eivät aina puheenvuoroa voi saada, mutta koska aihe on näin kovin tärkeä, myönnän teille vielä ennen komission jäsentä nopeasti minuutin puheenvuoron. President. Paljon kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Joukkoraiskaukset sodan välineenä ovat lisääntymässä kautta maailmaan ja parlamentti on useammassa kerrassa hälyttänyt tilanteen suhteen, erityisesti Kongon itä sitten on sen suhteen, jossa rankaisemattomuus on yleistä. Vähän aikaa sitten olin Etelä-Kivussa ja voin todistaa, miten vakava tilanne oli ja minkälaisia fyysisiä ja psykologisia tuhoisia vaikutuksia tällä oli naisiin ja pikkutyttöihin. Älkää erehtykö, mikä taistelu meillä on edessä. Lisääntymisturvaa se seksuaali oikeudet, niitä täytyy tarttua ilman taboja. Ja EUn täytyy antaa äh, lisääntymis- ja seksuaaliterveydelle keskeinen osa äh, ja naisten seksuaalisuuden suojelulle tärkeä osa sodan aikana. Kyseessä ovat sotarikokset. Rikokset täytyy muistuttaa, että nainen ei ole mikään sodankäynnin väline. Kiitos kollega. Ja nyt puheenvuoron saa komission jäsen Georgieva. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Pre- Kiitos puhemies arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijä Rova Nikolaita lämpimästi. Haluan äh, todella kiittää teitä kaikkia tästä keskustelusta. Euroopan unioni ottaa hyvin vakavasti naisten tilanteen, naisten roolin ja erityisesti naisten roolin rauhan ja turvallisuuden parantamisessa 1325 YK päätöslauselma ja muut päätöslauselmat ovat näitä asioita myös nostaneet esiin. Meillä on kokonaisvaltainen lähestymistapa ja siksi kaikissa äm, ulkotoimissamme ja vastaavissa ohjelmissa asiaa korostamme. Euroopan unioni on hyvä, hyväksynyt 1325 ja 1820 YK, päätöslauselmat, jotka kattavat äh, koko joukon toimia liittyen äh, konflikteihin ja niiden jälkihoitoon. 1325 äh, teksti korostaa naisten osallistumista rauhanrakentamiseen ja myös väkivallan vähentämistä joka kohdistuu naisiin. Mitä rahoitukseen tulee, meillä on EUn väline vakauttamiseksi. Se on hyvin tärkeä väline, jonka kautta voidaan rakentaa kapasiteettia ja tässä välineessä sukupuolten valtavirtaistaminen on otettu huomioon. Ja me haluamme aina suojella humanitaaristen katastrofien heikoimpia uhreja, jotka ovat lapset, naiset, vammaiset ja minä humanitaarisen avun äh, vastuuhenkilönä komissiossa haluan huolehtia siitä, että naisia on äh, humanitaarisen avun välineen kautta tuettava, mutta haluamme myös voimaannuttaa naisia eri ohjelmiemme kautta. Meillä on eri ohjelmia, jotka kohdistuvat juuri naisiin Tulen kolme viikon kuluttua matkustamaan Kongon demokraattiseen tasavaltaan ja päätavoitteeni matkallani on juuri tämän asian, tämän mietinnön pääasian ajaminen, eli se, että on lopetettava naisten välineellistäminen sodan käynnissä, heidän raiskauksensa ja niin edelleen. Euroopan unionin toimielimet ja jäsenvaltiot ovat todenneet, että vuonna 2009 ja 2010 käytettiin noin 200 miljoonaa euroa tähän asiaan. Mitä tulee yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, useimmat toimemme, jotka sisältävät aina ihmisoikeudet ja sukupuoliulottuvuuden. Meillä on nyt kolme ihmisoikeussukupuolta puoli sekä lasten suojelumoduulia käytössä tai valmisteilla käyttöön vielä tämän vuoden loppuun mennessä niin, että sotilashenkilöstömme ymmärtää humanitaarisen ulottuvuuden konflikteissa ja erityisesti sen, miten konfliktit vaikuttavat kaikkein haavoittuvaisimpiin tahoihin, eli juuri naisiin. Haluamme toimia myös hyvin sisäisesti niin, että meillä on, että nimitämme naisvälittäjiä, naisneuvottelijoita, niin että ulkosuhdehallinnossamme on naisia tärkeissä tehtävissä. Ja mehän olemme myös hyvin proaktiivisia YK puitteissa 13 jäsenvaltiota on hyväksynyt kansallisia toimintasuunnitelmia ja muut, kuten Saksa, ovat tehneet naisten rauhan ja turvallisuuden alalla erityistoimia. Ja YK on turvallisuusneuvoston 1325 päätöslauselman täytäntöön paneminen saatiin päätökseen viime toukokuussa ja osoittaa, että Euroopan unioni on ryhtynyt toimiin haavoittuvaisempien ryhmien puolesta, erityisesti naisten. Ja voimme olla ylpeitä, mutta meidän on samalla vielä oltava hyvin tarkkaavaisia työssämme kaikissa maissa. Meidän on pyrittävää poistamaan seksuaalista väkivaltaa konflikteissa ja ottaa mukaan naiset rauhan prosesseihin. Vielä voisin vastata kysymykseenne siitä, pohdimmeko erityisedustajan nimittämistä Cathy Ashton äh, joulukuussa korkean edustajan ominaisuudessa ilmoitti, että hän äh, tarkastelee mahdollisuutta nimetä Euroopan äh, humanitaarisen avun erityisedustaja. Ja nyt päätän puheenvuoroni kiittämällä tästä erinomaista keskustelusta tänään. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kommissarin Georgieva. Kiitokset komission jäsen Georgieva. Tämä keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan heti kello 12. Seuraava esityslistan kohta on Rova Regnerin mietintö yhtiöiden kotipaikan rajat ylittävät siirrot. Esittelijä saa nyt puheenvuoron neljä minuuttia. Olkaa hyvä.